Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan äänestys. Äänestyslista pöydällänne. Pöydällänne. Poliittinen ryhmä kerrallaan on saanut sen. Ja nyt Koeäänestys. Koeäänestys. Kortit esille ja niin edespäin. And I ask you very simple question. Yksinkertainen, yksinkertainen kysymys. Onko teistä kiva äänestää maanantaina neljältä? Free vote, okay. Okay. Uh, I close the vote. Not clear result. Uh, not clear result, that's right. Tulos ei ole selvä. Jotkut ottivat kortin pois, eivätkä halunneet äänestää. 32 äänestäjää. Uskomaton määrä sellaista ei ole koskaan tapahtunut. Eli ensimmäinen mietintö EUn nestetetyn maakaasuun ja säilytyksen strategia tarkistus 51 puolesta. Once again, dear colleagues, Andras... Your mietintö EUn nestetön maakaasun strategia maakaasun säilytys. Haluaisin, että aloitetaan äänestäminen. Tarkistus 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 16 puolesta, 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet kaksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Two. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. Uh, NV3 in favor. NV3 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. Inte yksi. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Against, abstention rejected, 69 in favor. Against, abstention rejected, 70 in favor. Against, abstention accepted, 71 in favor. Against, abstention accepted, 72 in favor. Against? Abstention? Uh, rejected. 73 in favor? Against? Let us check it. 73. I close the vote. Äänestys päättyy. 74 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 75 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hölätty. Ja sitten äh, kuljetuspuolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan. Kuljetus viisi. Äänestys on päättynyt. Is accepted. Was very important. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 96 puolesta. Äänestys päättyy. Hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä. 98 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta 121 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. I close the vote. Hylätty. 32 tran puolesta vastaan tyhjää. Kukapa tietää. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta. Kaksi tarkistusta nipussa. 126 ja 127 ovat identtisiä. 126 ja 7 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 128 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. One. I close the vote. Rejected. Rejected. Compromise seven in favor. Compromise seitsemän Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138-149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan hyväksytty. 100, 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksy kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 255 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 162 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 162. We check it. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. 163 puolesta vastaan. Vielä kerran tarkistetaan. 163. I close the vote. Rejected. Rejected hylätty 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin, 191 oli sama, eli 190, 191 oli identtisen hylättiin 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sitten. Selvä. 193. 193. We vote 193. I close the vote. Accepted. 195. Hyväksytty. 195. 197 puheenjohtaja korvaa, korjaa. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 200 kanssa yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää ylätty 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty 211 puolesta vastaan. 210 oli ennen, nyt 211 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 212 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 213 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 215 puolesta vastaan Tarkistetaan. Check 215. I close the vote. Rejected. Rejected. Uh, sorry, I didn't see. Ylätty. Envi 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Ylätty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 216 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 222 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 223 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 224 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 5 vi- puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 230 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 231 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Into 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan 14a. Compromise 14a. I close the vote. Rejected. Rejected. Amendment. Hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tranneelia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan. Tarkistetaan 244. Äänestys päättyy. Hylätty. Hinta kaksi puolesta vastaan tyhjää. Nostakaapa kätenne. Entä kaksi? Tarkistetaan. Okay. I close the vote. Accepted. Accepted. Hyväksytty. Hinta kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Into 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Into 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan 242 tulkki korjaa. Tarkistetaan. 242. I close the vote. Rejected. Rejected. 245 in 245 puolesta. Vastaan tehjää hylätty. Ilmi 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Uh, NV18. NV18. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Inta yhdeksän. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Afet 10 puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan 12. Envi 12. I close the vote. Uh, rejected. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytyn. Tran 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hy- hyväksytty. Tran 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan Tran 14. Check. Transport 14. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. 15 puolesta vastaan. Hylätty Tran 16 puolesta vastaan. ja täytyy tarkastaa. Probably you don't raise your hands very clearly. Transport 16. Check. I close the vote. No, accepted. Well, it was impossible to, I guess. Two, five. 258 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan jää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan ja hyväksytte Puolesta vastaan ja hyväksytte 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 20. Close vote. Uh, is rejected. Com- Hylätty. Kompromissi 17a puolesta. Vastaan. 7. Tarkistetaan 17a. I close the vote. Rejected. Hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. We check 28. I close the vote. Rejected. Rejected. 29 in favor. 29. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 31. I close the vote. Rejected. Hylätty 32 puolestaan. Vastaan tyhjää. Hylätty 32 puolesta. Tyhjää. 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan. Tarkistetaan 36. Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan. Se jää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan vastaan, tehdään hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta. Tarkistaa 44. We check 44. I said, I said, we check. We will see. Close. I, uh, I close the vote. Accepted. Accepted. Hyväksytty. Mitä minä sanoin? Hyväksytty se on. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tämä on lisäksi kompromissin 18. Tarkistus 45. Äänestys päättyy hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tarkistetaan. 51. We check 51. I close the vote. Rejected. Ha, rejected. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Yhdeksän. Hypätään yhdeksään puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan, Hypätään 16. Tarkistus 16 puolesta vastaan. tyhjä, Tarkistetaan 16. I close the vote. Accepted. Accepted. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää. tarkistetaan sekin vielä? Now it was 17. I close the vote. Rejected. Rejected. Äänestys päättyy 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys Mehuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Sitten Onnittelut esittelijälle. Paljon kiitoksia. The second voting. Nyt siirrymme seuraavaan äänestyslistaamme. Kyse on lausunta luonnoksesta, joka koskee ehdotusta rajat, rajat ylittävistä verkkovierailuhinnoista. Carlos Sorinho on esittelijämme 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. nolla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tarkistetaan 111 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. No hyvän tähden. Anteeksi. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 17 puolitoista, ja puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1, 1, 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1, 1, 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1, 2, 0 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 1, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 1, 3, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 3, 2 puolesta 1, 3, 1. No, tarkistetaan se sitten. Tarkistetaan 131. Äänestys päättyy. Sama kuin äskenkin. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 139 140 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 145 puolesta 145 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistetaan 145. I close the vote. Accepted. Is accepted. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 36. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme seiska puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta. Vastaan. Nosta sitten kätenne kunnolla pystyn. Tarkistetaan 53, koska minä en näe. Mitä tällä tapahtuu? 53. Äänestys päättyy. Hyväksytty ihan selvästi. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty 5-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5-6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5-7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 puolesta vastaan tarkistetaan 5 5 tarkistetaan Äänestys päättyy. Selvästikin hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 85. Äänestys päättyy. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sähköinen äänestys on tämän päivän viimeinen äänestyksemme. Äänestys päättyy. 48 puolesta, yksi vastaan. Onnittelut esit- esittelijällemme. Hyvät kollegat, arvon kuulijat. Tämä oli meidän äänestyksemme tässä ITRE valiokunnassa. Ja nyt mennään eteenpäin esityslistallamme. Uh, dear friends, we start with our agenda. Uh, scrutiny... Tässä on kyse Euroopan komission täytäntöönpanon valvonnasta ja kyse on täytäntöönpano asetuksesta, joka koskee verkkovierailua. Arvon kollegat. Uh, Hyvät kollegat, tärkeä asia. verkkoverelupalvelut. Hyvät kollegat. TSM-asetuksen mukaan, kuten tiedätte, esittelijämme on täällä paikalla. Ja me hyväksyimme tämän tekstin viime vuonna ja sen mukaan Roam Like at Home-järjestelmän mukaisesti verkkovierailu maksut poistetaan vuonna 2017 ja komissiota on pyydetty laatimaan sääntöjä, joita toimijat voivat käyttää ja noudattaa varmistaakseen reilun järjestelmän. Ja komissio on laatinut täytäntöönpanoasetusluonnoksen, mutta saamansa kritiikin jälkeen myös Euroopan parlamentti kritisoi tätä luonnosta, niin komissio veti tämän luonnoksensa pois joitain päiviä myöhemmin. Ja komissio onkin nyt lähettänyt, tai esittelee itse asiassa meille tänään uuden ehdotuksen, jonka se juuri tässä vähän aikaa sitten lähetti tänne meille. Ihan vartti sitten se tuli tänne. No, meillä on nyt 45 minuuttia tätä kohtaa varten. Sen verran aikaa meillä on keskustella. Ja nyt voisin pyytää Roberto Violaa, joka on DG Connectin pääosaston johtaja. Haluan antaa teille puheenvuoron. Olkaa. Ai, tehän olettekin siinä jo. Hyvänen aika. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi muistuttaisin ehkä, mitä tulee tehdä täytäntöönpanosäädöksen äh, soveltamisen suhteen. Tämä ehdotus, jonka toimitimme tänään parlamentille ja neuvostolle. Sen on saatava BEREKin eli sääntelyviranomaisten lausunto 15.10. mennessä ja tämän jälkeen jäsenvaltiot tarkastelevat sitä. Ne äänestävät 23. marraskuuta. Ja komission on tarkoitus hyväksyä lopullinen täytäntöönpanosäädös 15. joulukuuta. Ja, ja Berekin kanssa olemme luonnollisesti yhteydessä, jotta saamme tähän tämän kaiken hoidettua. Bratislavassa on sidosryhmä tapaaminen tämän täytäntöönpanosäädöksen suhteen. Sen on tarkoitus kehittyä tämän tukkukauppaehdotuksen kanssa rintarinnan Eh, sehän on tarkoitus hyväksyä vuoden loppuun mennessä ja näin sitten operaattorit saavat eh, kuusi kuukautta aikaa Roam Like It Like at Home järjestelmän eh, käyttöön ottamiseksi. Niin kuin esittelijä sanoi, me olemme tehneet muutoksia täytäntöönpanosäädökseen sidosryhmien Euroopan parlamentin jäsenten huomioiden pohjalta mehän kuulimme kritiikkiä ja uusi täytäntöönpano säädös on nyt suunniteltu sellaiseksi, että se on hyvin suoraviivaisesti Rome like at home mallin mukainen. Niin, että kansalaiset voivat verkkovierailla matkoillaan kotimaansa ulkopuolella saman hintaan kuin mitä maksavat kotonakin. Tämähän on asetuksen teksti. Me olemme näin ollen tehneet hyvin yksinkertaisen ehdotuksen. Kansalaisen ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Roam like at home aktivoituu automaattisesti ja ja kuluttajien ei tarvitse tehdä mitään. Me olemme sallineet operaattorien tehdä yksittäistapauksissa tarkastuksia, jos kyse on SIM-korteista, joita, käy, joita ei käytetä juuri lainkaan kotimaassa, vaan ainoastaan verkkovierailuissa – taikka jos yhdellä käyttäjällä on koko joukko SIM-kortteja rekisteröitynä. Samoin voidaan toteuttaa tarkastuksia, jos SIM-kortteja myydään toisessa jäsenvaltiossa. Mm, tämä ei tietenkään ole asetuksen määräysten mm, sallimaa toimintaa. Näin halutaan siis todella tehdä asia mahdollisimman helpoksi kansalaisille. Kuluttajien ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Roam like at home aktivoituu automaattisesti, ihan niin kuin tuo äsken hyväksytty verkkopalvelusisältöehdotus. Ja tässä kansallinen sääntelyviranomainen on merkittävässä roolissa. Senhän täytyy katsoa, että sääntöjä kunnioitetaan ja sillä on sitten viime kädessä toimivalta niissä tapauksissa, että epäillään esimerkiksi järjestäytynyttä eh, SIM-korttien jälleenmyyntiä tai muuta laitonta toimintaa. Tuolloin eh, luonnollisesti eh, voidaan lähteä toimintaan ja pähkinänkuoressa tässä tämä. En tiedä, onko meillä nyt aikaa selittää tätä kestävyysulottuvuutta. Kollegani tekee ehkä sen. Mutta tässä oikeastaan tämä minulta. Signal for our European Union. Kiitos oli tärkeä viestiä EUn yhteisölle täällä. Pyytäisin johtaja Antoni Vileniä ihan lyhyesti, ihan lyhyesti puhumaan, koska meillä on tosi pitkä puhujalista. Ja lopussa voisi olla ehkä parempi sitten vasta kaikkiin kysymyksiin. Ja nyt lyhyesti, koska useimmat kollegat tuntevat erittäin hyvin tilanteen ja ehdotuksen. Me olemme perehtyneet siihen. Puheenvuoron teidän. Chairman, uh, honorable members, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Oikeastaan lisäisin Violan esityksen vain tämän täytäntöönpanotoimen toisen pilarin. Tämähän täytyy hyväksyä 15. joulukuuta mennessä. Tämä toinen pilari liittyy kestävyyspoikkeusmetodologiaan. Tässä on kyse siitä, että operaattori saattaisi kärsiä ähm, niin paljon tästä Roam Like at Home käytännöstä, että hän tekisi jopa tappiota. Ähm, ja tämä johtaisi nou, kotimaisten hintojen nousemiseen. Me olemme nyt siis laatineet tämän luonnoksen ja siinä Kaikkein tärkeintä on kynnyksen nostaminen, siis tämän tappiokynnyksen nostaminen suhteessa toimijan koko mobiilituloihin. Ja toinen on se, että erän, erän A voi edelleen kieltäytyä tästä poikkeuksesta esimerkiksi kilpailutilanteen vuoksi tai suurten konsernien toiminnan vuoksi tai joidenkin muiden seikkojen vuoksi, jos kotimaisten hintojen nousu näyttää epätodennäköiseltä. Kiitoksia kovasti. Nyt arvon esittelijät pyytäisin teitä puhumaan maksimissaan minuutin ja 30 sekuntia, eli puolitoista minuuttia, koska meillä ei ole kauheasti aikaa pitkiin keskusteluihin. Ihan lyhyitä kysymyksiä vain, jos on pyytää. Silloin verran. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset eh, Violalle ja Vilanille siitä, että olette tulleet vieraaksemme. Ensimmäinen yrityshän epäonnistui, ei niinkään siksi, eh, että se ei olisi päässyt tavoitteeseen, vaan siksi, että komission ehdotus rajoitti 90 päivään tämän aikakauden, niin uskon, että nyt nämä aiemmat ongelmat on ratkaistu ja nyt Roam Like at Home toteutuu sellaisena kuin se on tarkoitettukin. Ja luonnollisesti siinä tapauksessa, että on epäilyksiä, niin valvonnallahan niitä voidaan tarkastella niin, että käyttö on normaalin toiminnan rajoissa. Kysyisin nyt ihan pari kysymystä. Voisiko olla jonkinnäköinen mekanismi, että jos havaitaan jonkinnäköinen mahdollinen väärinkäytös, erilainen, erilaisia väärinkäytöksiä hän voi toteutua niin, että tästä ilmoitetaan ja eh, otetaan yhteyttä tähän kuluttajaan ja kysytään häneltä, mistä on kyse ennen kuin hänet, eh, hänelle langetetaan jotain eh, seuraamuksia. Eli että kuluttaja voisi kuitenkin mm, todistaa, että kyse ei ole mistään väärinkäytöksestä ennen kuin todella häntä rangaistaisiin. Tämä varmaankin äh, lisäisi kuluttajien luottamusta. Mutta tämä oikeastaan on ainut kysymykseni. Muuten mielestäni ehdotus on oikein järkevä, oikein perusteltu ja minä itse ja myöskin äh, ryhmäni voi tukea sitä. Kiitos. Kiitoksia. Ja tämä oli EPPn puolesta ja nyt SD-ryhmän puolesta. Toja. Kiitoksia. Minäkin haluaisin Eh, ilmaista arvostukseni eh, tätä esitystä kohtaan. Siinä eh, halutaan ylläpitää se, mitä olemme lainsäädännöllisen keinoin jo saavuttaneet roamingin osalta, ja tässä myös ottaen huomioon tämä niin kutsuttu fair use, reilu käyttö, jolla halutaan estää väärinkäytökset. Ehm, haluaisin kuitenkin korostaa seuraavaa asiaa. Toki myöhemmin ehkä voin puhua tästä vielä enemmänkin. Mutta voi olla niin, että tämä ei aiheuttaisi käyttäjille minkälaisia velvoitteita, mutta ehkä tätä tulisi vielä selkeyttää, mistä oikeastaan on kyse. Ja ajatellaanpa vaikka, että että äh, puhelin äh, äh, liikenne keskeytettäisiin tai jäädytettäisiin. Mutta on, siis väärinkäsityksen vuoksi, mutta, mutta ongelma on se, e, että miten varmistetaan se, kuka oikeastaan kilpailee keskenään. Tämä on erittäin tärkeä asia ottaa huomioon, kun puhutaan tästä toisesta äh, pilarista. On tärkeää, että otamme huomioon toimi, joiden etu, mutta usein saattaa käydä myös niin, että toimijakin yrittää ottaa parhaan edun. Ja ECR Tosinovski. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin arvostan tätä yritystä käydä laajaa keskustelua. Ja myöskin sitä, että tämä edellinen ehdotus vedettiin pois. Minun näkökulmasta tässä on pieni mutta. Tässä on vähän terminologiaa jotakin näkökulmia, aspekteja, johon kollegat jo viittasivatkin. Tässä on vähän epäselvää kielenkäyttöä vielä. Toivottavasti vielä selvitämme asioita Berkin kanssa. Silloin kun puhumme esimerkiksi näistä pitkistä ajoista jollain simiä käytetään, jolloin tiettyjä tarkistuksia tehdään. Minusta tämä nyt ei ole ihan kirkasta kuin vesi. Eli odotan keskusteluja Berkin yksittäisten säätelijöiden kanssa ja toivottavasti me yksinkertaistaa tätä, koska Eihän meillä tietysti ole ollut tarpeeksi aikaa perehtyä tähän yksityiskohdissaan. Tämä tämä aika monimutkaiselta. Mikä monimutkaistaisi myöskin valvontaa. Toivotaan, että tämä on vasta keskustelumme alku, vaikka aikaa nyt ei ole niin hurjasti vuoden loppuun. Uh, uh. Kiitos kollega Kallas Alde. Uh, thank you very much. Kiitos. Ryhmäni pitää erittäin tervetulleena tätä uutta uudistettua ehdotusta. Nyt kun aikaa ei ole paljon, niin kysyisin tästä työpanosäädöksestä. Tässä siis todetaan, että sen jälkeen kun sopimus sopimukseen liittyy mahdollisia väärinkäytöksiä, niin kansalaisen on todistettava se, että hän on kirjoilla tietyssä jäsenvaltiossa. Kysyisin, että, mm, että mm, rajoitetaanko tätä asiakirjan toimittamista jollain tavalla, sehän saattaa olla todella hankala. Ja ajatellaanpa sitten näitä prepaid-kortteja, jotka on maksettu etukäteen. Kyllähän tähän verkkovierailukysymykseen täytyy sisällyttää suojalausekkeita, jotta väärinkäytökset voidaan estää, mutta katsoisin kuitenkin, että, että erittäin hyvä on se, että niiden päivien lukumäärää vuodessa, jotka roaming on sallittua, ei rajoiteta, mutta kuinka pitkään sitten näitä tietoja saavat operaattorit säilyttää? Voisiko komissio vastata tähän? kiitoksia. Raimon Vihreät. Danke, Herr Präsident. Uh, ich bin mit... Kiitos puheenjohtaja. Pidän ehdotusta siinä mielessä hyvänä, että sitä tässä voidaan vielä äh, tarkastella. Siis äh, nyt tämä verkkovierailu päivien lukumäärän rajoitus on poistettu, mutta jos kyse on alle 90 päivästä vuodessa, niin jätetäänkö tämä sitten markkinavoimien armoille? Mistä komissio tietää, että tämä uusi ehdotus on parempi kuin 90 ilmaista päivää vuodessa niin sanotusti. Onko tässä jotain tutkimuksia taustalla? Ja jos nyt puhutaan tästä reilusta käytöstä, fair use, niin miten varmistetaan se, että pienet operaattorit, pienet palveluntarjoajat, jotka ehkä toimivat vain yhdessä tai kahdessa jäsenvaltiossa, säilyvät kilpailukykyisinä verrattuna kilpailijoihinsa, jotka ehkä toimivat lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Onko tätä otettu huomioon jollain tavalla? Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. FDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin tämän ehdotuksen vastaa noin tunti sitten. Äh, näin ensilukemalta olen hiukan ällistynyt. Ähm, minusta tässä äh, asiakkaalle ei voida sälyttää Ähm, velvoitteita. Miten voidaan varmistaa se, että äh, toimija äh, äh, tarjoaa edelleenkin reilun hinnan kuluttajalle, vaikka myöhemmin jäi, kävisi ilmi, että toimija ähm, kärsii tappioita verkkovierailun mahdollistamisesta. Ja olen myöskin sitä mieltä, että teidän ehdotuksenne jättää toimijoille aika paljon harkinnanvaltaa. Ja äh, kun puhutaan, äh, vaikka, vaikka tämä ehdotus onkin nyt tehty, niin nämä äh, maksimaaliset maksut, ne ovat vielä epävarmoja. Kappel, Kiitos puheenjohtaja. Ehdotus ilahdutti minua kovasti. Suhtaudun tähän hyvin myönteisesti nyt. Tässä on selvästi kuultu, mm, otettu huomioon keskustelumme 13. syyskuuta Oettingerin kanssa. Tuolloinhan sävy oli vielä ihan toinen, kun haluttiin rajoittaa tämä oikeus 90 päivään. Nyt on päästy huomattavasti pidemmälle ja olen hyvin iloinen siitä, että komissio toimi näin nopeasti ja se, että tämä 90 päivää olisi sälytetty sitten kuluttajien harteille, olisi ollut ongelmallista. Mehän jo vuosi sitten sovimme siitä, että verkkoviralumaksut poistuvat ensi kesänä. Öttingerin kanssa tosiaan puhuimme väärinkäytösten torjunnasta ja siitä, kuka on vastuussa tästä Berekin lausuntohan tulee tosiaan 15. lokakuuta mennessä ja se on hyvin hyvin tärkeää tältä osin, koska kansalliset sääntelyviranomaiset eh, saavat näin uusia tehtäviä ja vastuita juuri tämän näiden väärinkäytösten torjunnassa. Ja nyt kyse onkin sitten siitä, onko niillä eh, tätä varten voimavaroja kylliksi. Ja miten tämä hoidetaan, miten äh, todistetaan sitten väärinkäytös. Odottelen kyllä aika, tai minulla on suuretkin odotukset tuon Perekin lausunnon suhteen. Saa nähdä, mitä siinä ehdotetaan. Ja tosiaan hienoa, että tästä 90 päivän rajoituksesta päästiin. Entäpä sitten nämä maksut? Mitenkä ne jaetaan eri verkkojen välillä? Siis jos ajatellaan ihmisiä, jotka vaikkapa toimivat raja-alueilla, työskentelevät eri maissa ja näin edelleen. Mitenkä tämä lasketaan? Voitteko vastata? Madame. Kiitoksia. Wikifood. IMKan puheenjohtaja ja tainen esittelijä säännön 54 pohjalta. Paljon kiitoksia, että saan puhua. Olisin Intaan esittelijä tässä. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu kuuluttajan näkökulmiin. Mä täysin tuen tätä verkkovierailua, kuten kotonakin ajatusta, mutta olen huolestunut, että se ei ole niin helppo kuin se voisi olla. Ja se saattaisi johtaa lisähämminkiin. Erityisesti täytäntöönpano vuosi vaihdella jäsenmaittain. Neuvotteluissa ehdotuksissa oli selvää se, että kohtuullinen käyttö oli tarkoitettu ajoittaiseksi ajoittaista matkustamista varten, eikä sen tarkoitus ollut antaa muuta pääsyä kohtuullisen käyttäen kuin ajoittainen matkustaminen. Jos antaisi analogian, pitäisi olla mahdollisuus ostaa Ryanairin lento ja odottaa, että British Airways lennättää ensimmäisessä luokassa samaan hintaan. Ja halusimme varmistaa, että ettei voisi aloittaa heikoimmasta infrastruktuurista sitten käyttää sitä toisessa paikassa. Ja näyttää sille, että kun komissio on tätä kohtuullisen käytön strategiaa laatinut, on keskittynyt väärinkäyttöön, mikä on kovin eri asia. Joten huolenaiheeni on, että, että kuluttajat, jotka ovat tässä halvemmassa päässä, eivät subventoisi kalliimman kuluttajia ja on tietää, miten tämä toimisi. Ja sitten on kuluttajat, jotka matkustavat rajan yli, esimerkiksi opiskelija. Sen asettaminen, että on vakaa kytkös jonkin maahan, heillä voi olla vaikeuksia saada sim kortti Olen huolestunut, että jos me laitamme tähän erittäin täsmäisiä asioita, kuten matkustuskuviot ja vaikutukset investointikannustimiin, niin toivon, että komissio on toiminut huolella ja tämä täytetään painoa lainsäädännön vaiheessa. Muuten ette ole pysyneet annetussa lainsäädännön rajoissa. Kiitos. And I would like to ask you for one minute speech. Pyytäisin minuutin puheenvuoroja. Rubin. Ja thank you, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella komission puheenjohtaja Junckeria, että hän lähti ajamaan tätä uutta versiota. Kyllähän nämä kuluttajien täytyy voida tietää, että kun ostaa jonkun paketin kotopuolessa, voi käyttää sitä kaikkialla Euroopassa ihan niin kuin olisi kotonaan. Piste. Mehän tiedämme, että jokaisessa jäsenvaltiossa on väärinkäytössä lausekkeita kaikissa eri sopimuksissa on luonnollisesti määritelty myös mahdolliset väärinkäytökset ihan siellä kotimarkkinoillakin. Ja e, eivät markkinat oikein toimi, jos hintaerot yhden ja kymmenen välillä ovat vielä mahdollisia, siis kymmenkertaiset hinnat jossain. Tällöinhän markkinoilla selvästi e, on ongelmia ja nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että tulevina, tulevan kolmen vuoden aikana vuoteen 2019 saadaan tuo Roam Like at Home toimimaan niin, että digitaaliset sisämarkkinat todella toimivat toimivat. Lanatri. Kumpulanatri. Kiitos. Minusta tämäkin on hyvä lähtökohta. Että tahtaisin tu- tukuihin, jotka olisivat nolla, että voisin matkustaa ilmaiseksi. Ja jos meillä on hyvät hinnat, että ei kannata paskottaa ekstra sitten, että ulkomaalainen operaattori eh, vuokraa verkkoa, niin sitten tätä kestävyyslainsäädäntöä ei tarvita. On hirveä, että kirjoittaa lainsäädäntöä, ja se sanotaan, että nämä on niin hirveä, että jotkut yritykset jättäisivät markkinat kokonaan, joten vetoan kovasti, että komissio miettii uudestaan jotkut vähän korkeaksi ajatellut luvut. Ja tässä on kytkös mainitsit artiklassa 5, että jos kuluttajalta peritään maksuja, äh, maksut olevat tästä tukkukatoista. Ja tämä liittyy voimakkaasti tähän. Tämä liittyy mietintöön. Nyt kaksi kysymystä. Onko varmistettu sitä, että operaattorit eivät käytä tätä takavana välttää vapaata roamingia? ja ajatellaan, miten he voivat tarkastaa, onko meillä useampia SIM-kortteja. Niinpä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että komissio todella reagoi näin nopeasti Euroopan parlamentin painostukseen ja veti pois vanha ehdotuksensa ja eh, toi näin pian tämän uuden ehdotuksen. Uusi ehdotus on mielestäni kunnollinen, hyvä ehdotus ja nythän tilanne on sellainen, että tämä eh, ilmaisten verkkovierailu ja Eurooppa on jo 15-20 vuotta ollut pöydällämme. Me olemme tämän poliittisen lupauksen antaneet kansalaisille äänestäjillemme ja meille on tärkeää, että siitä tulee poliittista todellisuutta. Rome like at home. Tämä on nyt mielestäni klassinen tapaus, jossa tarvitaan selkeät säännöt ja pidän aivan oikeana sääntelyä tai siis ratkaisun löytymistä äh, väärinkäytösten torjumiseksi. Ja nyt kysyisinkin teiltä vielä, että mm, Tarkoittaako tämä nyt tämä ehdotuksenne sitä, että siinä tapauksessa, että epäillään väärinkäytöstä, eh, operaattori ei voi välittömästi irtisanoa sopimusta, vaan ensin varmistetaan, että kyse toden totta on väärinkäytöksestä. Ja päinvastaisessa tapauksessa kun ajatellaan eh, suurinta osaa kansalaisista, eh, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, niin voisimme todella saada aikaan Euroopan, joka on äh, tällainen äh, roaming Eurooppa. Kiitoksia. Blanco Lopez. Gracias, presidente. Cuando aprobamos en el... Kiitos puheenjohtaja. Kun äh, hyväksyimme tämän ehdotuksen Euroopan parlamentissa, niin te ette ensimmäisessä ehdotuksessanne sitten kunnioittaneet meidän kantaamme, mutta nyt kuulostaa jo huomattavasti paremmalta tämä teidän uusi ehdotuksenne. Nyt kuitenkin täytyy vielä katsoa, että mitenkä sitten saadaan hoidettua tämä suhde kuluttajien, kansalaisten ja operaattorien välillä niin, että tästä ei tule veristä taistelukenttää. Eli siinä tapauksessa, että että eh, epäillään väärinkäytöksiä, niin jääkö tämä sitten täysin operaattorien ja kansallisten sääntelyviranomaisten käsiin tämän asian hoitaminen? Kyllä on ehdottomasti taattava se, että että kotimaiset hinnat eivät lähde nousuun. Eli eh, kuulostaa jo oikein hyvältä, mutta hieno säätöä vielä kaivataan. Mikko. So, vreau să, în primul rând, să salut această decizie de a veni cu un mod. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan <clears throat> ilmaista olevani iloinen tästä mallista, joka varmasti vastaa useisiin kysymyksiin, jotka liittyvät tämän roaming-mallin kestävyyteen, eli tämän Roam Like at Home-mallin kestävyyteen. Toisaalta tietenkin haluamme, että enemmistö ihmisistä voi nauttia tästä mallista, Rome Like Home-mallista, mutta samanaikaisesti meidän täytyy ymmärtää se, että operaattoreiden ja toimijoiden täytyy noudattaa sääntöjä, koska muussa tapauksessa käy niin, että hinnat nousevat, kuten jo sanoitte. Kysymykseni kuuluu, miten aiotte toteuttaa tätä mallia? Miten voidaan taata se, että kukaan ei mene tätä päätöstä pidemmälle Eli toisaalta kuluttajat nauttivat alhaisista hinnoista, mutta ja toisaalta ne toimijat, jotka haluavat käyttää tätä systeemiä väärin, niin heitä sitten rangaista myös. Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä uudesta ehdotuksesta. Tämä Rome Like a Tom on tärkeä käsite, mutta pitää muistaa, että Euroopan kansalaiset käyttävät mobiilipalveluita hyvin eri tavoin. Eri jäsenmaissa olen suomalainen, suomalaiset kansalaiset käyttävät paljon dataa. Hinnat ovat erittäin alhaiset. Ja nyt tulee olemaan iso haaste suomalaisille operaattorille, jos datan käytölle ei tule mitään kattoa. Kohtuullisesta käytöstä ja tietoliikenteen kohtuullisesta käytöstä on puhuttu kovasti mutta jos jokainen saa, haluaa käyttää niin sieltä niin paljon dataa kuin haluaa, tämä on iso haaste niille operaattoreille, joiden asiakkaat ovat tottuneet datan käyttöön, jos mitään rajoja esitä. Saninho. Muito obrigado. Este, esta proposta é... Kiitoksia. Tämä ehdotus on erittäin tärkeä askel kohti kompromissia – ja sitä, että halutaan varmistaa kansalaisten tyytyväisyys. Kyllähän meillä on edessämme haaste, kun ajatellaan toisaalta kansallisia sääntöjä ja eurooppalaista valvontaa, mutta haluamme kuitenkin välittää sellaisenkin viestin, että tässä on, tämä on talouden kannalta tärkeää. Ja kun tätä mallia sovelletaan asianmukaisella tavalla, niin se voi olla ainoastaan hyvä vaikutuksiltaan sekä niiden kannalta, jotka matkustavat, että niiden kannalta, jotka käyttävät näitä palveluita kotipuolessa. Tämä pätee välittömiin kustannuksiin, mutta myös ylipäänsä vaikuttaa talouteen myönteisesti. Commissioner Ares Kanjette on tulossa. Mutta tässä on vielä viisi minuuttia vastauksiin. Niin lyhyesti kuin mahdollista. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, voinko nyt vastata ihan kaikkiin kysymyksiin, mutta sen voin sanoa kuitenkin, että pitkän muodollisen vastauksen toimitamme sihteeristölle kirjallisena. Nyt mm, tämä suullinen vastaukseni on lyhyempi ja tiiviimpi. Ensimmäiset kysymykset edustajilta Castillo ja Toija oli siis tämä sääntelyviranomaisen ja asiakkaan välinen suhde samalla vastaan Niblerille. Järjestelmä on mm, progressiivinen tavallisen kuluttajan. Asiakkaan ei tarvitse tehdä yhtään mitään, kun on ihan tavallinen sopimus, niin Rome, Like at Home, käynnistyy ensi kesänä. Siinä tapauksessa, että jotain kummallista tapahtuu, esimerkiksi ihminen lähtee pitkäksi aikaa ulkomaille, hän saa, saa, hän saa tekstiviestin. Eli Roam Like at Home jatkuu kyllä, mutta sitten tulee tekstiviesti ja hän voi sitten ää, ää, valittaa operaattorille ja jos ää, ää, operaattorin kanssa ei päästä sopimukseen, niin sitten kuluttaja voi ottaa yhteyttä sääntelyviranomaiseen. Hänen sopimustaan ei siis katkaista. Me huolehdimme siitä, että että vaikka epäiltäisiinkin jotain kummallista, niin tätä SIM-korttia ei suljeta. Jos kuitenkin kyse on laittomasta toiminnasta, että on vaikkapa tuhansia SIM-kortteja, joita myydään ulkomailla, niin näissä tapauksissa nämä kortit voidaan sulkea pois käytöstä, mutta tässä on välittömästi ilmoitettava sääntelyviranomaiselle ja tämän jälkeen viranomainen tekee päätöksen. Eli tavallisen yksittäisen kuluttajan ei tarvitse olla ollenkaan huolissaan siinä tapauksessa, että kyse on laajamittaisesta toiminnasta mutta tilanne on toinen. Kuluttaja saa tosiaankin äh, siinä tapauksessa, että on jotain outoa, äh, tekstiviestin ja voi sitten tämän jälkeen itse reagoida ja myöskin valittaa sääntelyviranomaiselle, jos katsoo itseään kohdellun väärin. Ja niin kuin te sanoitte, meidän täytyy nyt puhua Berekin kanssa siitä, miten voimme hienosäätää vielä tätä ehdotustamme, mutta siis tavallinen kulut kuluttaja, kansalainen ei tässä joudu mitenkään kärsimään. Sitten edustaja Kallas, asiakirjojen pyytäminen, niin kuin sanoin, tavallisessa tapahtumassa mitään asiakirjoja ei pyydetä kuluttajilta. Heillä on luottokortti, jolla he maksavat laskut ja näin. Jossain tapauksessa esimerkiksi siinä tapauksessa, että sopimus on olemassa, niin osoitehan on operaattorin tiedossa. Mm, Jos käyttää prepaid-korttia niin, ja sen haluaa sitten aktivoida ulkomailla, niin sitten joutuu todentamaan, että on jonkinnäköinen tiivis yhteys tuohon ulkomaahan muuhun kuin kotimaahan. Ja tässä voin myös vastata Raimonille, eli mm, 90 päivää, 90 päivää tai 90, yli 90 päivää, ihan sama. Jos on vaikkapa Erasmus-opiskelija, niin äh, ja haluaisi Roam Like at Home aktivoiduksi äh, toisessa maassa. No eihän äh, henkilökortissa lue, että on Erasmus-opiskelija ähm, ja sitten voi vaikkapa eh, näyttää Erasmus-korttia tai jonkun muun todisteen, ja näin Room Like at Home eh, aktivoidaan eh, siinä opiskelumaassa. Eli tämä on tämä ero. 90 päivän määräys oli tiukka, mutta tässä uudessa ehdotuksessa voi sitten ääritapauksessa osoittaa, että on yhteys tuohon toiseen maahan, on vaikkapa siellä opiskelemassa tai jotain muuta. Ja tässä tapauksessa Roma Like at Home aktivoidaan pidemmäksi aikaa. Ja järjestelmä on tosiaan progressiivinen, niin kuin totesimme. Mitä sitten tulee vaikutusarviointiin? Emme tässä odota mitään suuria eroja. Eihän näitä tapauksia nyt paljoa ole. Koskee, tai vastaa tässä myös Fordille, että me tulemme erilaisia matkustusmalleja Euroopassa kyllä analysoimaan ja olemme luottavaisia sen suhteen, että tämä järjestelmä on taloudellisesti pitävä. Mitä sitten tulee operaattorien toimintaan, niin sääntelyviranomainen toimii aktiivisesti. Ja sitten meidän täytyy tietenkin puhua Berekin kanssa ja katsoa tätä kuluttajien ja sääntelyviranomaisten välistä yhteyttä. Ja olen aivan varma siitä, että Berek tulee tekemään erittäin hyödyllisiä ehdotuksia tältä osin. Niin sitten tämä kestävyys. No, katsotaan mikä tämä lopullinen tulee olemaan ja vastaan myös Kumpula Natrille tässä. Sittenhän me näemme, mikä tulee olemaan yhteys tämän järjestelmän ja tuon tukkukaupan välillä. Minä vastaan nyt mahdollisimman, mahdollisimman nopeasti Virkkuselle sanoisin, että kyllä tosiaan Pohjoismaiden tilanne on hiukan erityislaatuinen ja sitä Berek aivan varmasti eh, Berekin kanssa tullaan katsomaan. Eli tämän tyyppiset datapaketit eivät ole muualla niin tavanomaisia ja tästä tämä on erityispiirre, josta me Berekin kanssa tulemme puhumaan heti kun tuo Berekin eh, kuulemiskierros saadaan päätökseen. Mitä sitten tulee tähän ristiin tukemiseen niin, äh, tai tukiin, niin äh, tämä ei tietenkään äh, liittyy kuluttajien suhteeseen muihin kuluttajiin ja on tietenkin tärkeää tätä tarkastella. Ja Ryypi, niin kuin sanoin, kaikki kansalaiset, joilla on ihan tavallinen ähm, sopimus, niin he tulevat tämän järjestelmän piiriin. Kiitos. Juu. Hyvät kollegat, olen ihan varma, että kaikki kommentit, kysymykset ovat erittäin tärkeitä yleisen mielipiteen näkökulmasta. Tämä menee suoraan verkkoon. Kysymykset ovat nyt pöydällä. Kiitos vielä kerran, herra pääjohtaja, herra johtaja. Voisitko vastata kysymykset kirjallisesti? Tarkastamme ne, lähetämme ne jäsenille ja sitä myöten saatte vastaukset. Tämä on tärkeää, että kun kysymykset ovat yksityiskohtaisia ja kansalaiset haluavat olla hyvin perillä asioista, valitettavasti meillä ei ole aikaa keskustella tästä laajemmin tänään. Pitäisi välttää sitä, että komission jäsen Kanjette odottelee tuossa oven suussa. Hän, hän on meidän kanssamme täällä. Hän tuossa oven toisella puolella pitäisi lopettaa nyt. Tulette saamaan komissiolta vastauksia. Ja sitten tuotte saamaan vastauksia kirjoitettuna. Jos olette eri mieltä, protestoitte, voitte lähettää nämä huomiot edelleen komissiolle. Tämä on menettely. Se on hyvin tärkeää. Viimeinen kysymys. Milloin vastaukset saattaisivat olla valmiita, herra pääjohtaja? No niin kuin sanoin, katson tässä nyt Velania, mutta pari-kolme päivää ää, varmaankin tässä menee ja sitten saatte nuo pitkät ja hartaat vastaukset ja niitä päivitetään sitten heti, kun me saamme itse lisätietoa. Very much. Thank kiitos, kiitos. Ja nyt toivotan tervetulleeksi komission jäsenen Miguel, Miguel Arias Cañeten. Anteeksi, että joudut odottamaan, mutta verkkovierailut voivat olla yhtä tärkeitä kuin ITER. Ei ITRE, vaan ITER. ITER. Commissioner. ITER. What's our topic? Commissioner. Uh, uh, thank you, colleagues. We go immediately. Kiitos kollegat. Heti seuraavaan tärkeään asiakohtaan. Tulevaisuuden energian lähteet. International Thermoreactor kansainvälinen kokeellinen fuusioreaktori. Ja kuten tiedätte, seitsemän elintä rahoittaa sitä EU, Yhdysvallat, Etelä-Korea, Venäjä, Intia, Kiina, Japani. Siinä se. Ja tärkeää on, että toukokuussa Huhtikuussa laadimme mietinnön. Ja, ja päätulema tässä mietinnössä olisi, että tämä projekti saataisiin kunnolla jälkeillään. Uusi toimintasuunnitelman rahoitus. Ja tästä näkökulmasta kaikki tiedot komission jäseneltä Miguel Arias Canietelta valiokunnalle ovat hyvin tärkeitä. Ja lisäisin keskustelemme osa rakenteista tuo vuoropuhelua komission kanssa. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, herra komission jäsen. Tämä on joskus poikkeuksellista, koska, koska tämä taitaa olla 12 kerran pöydällä tämä aihe. Kiinnostavaa kuunnella teitä. Tervetuloa tänne lomien jälkeen. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvon jäsenet. Suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään ja kertoa teille omat näkemykseni ITER-hankkeesta, joka aivan kuten puheenjohtaja sanoi, käsittää kuusi maata ja Euroopan ja edustaa yli puolta maailman väestöstä. Ja totta kai se tuo muassaan kestävyyttä ja turvallisuutta näin ilmastonmuutoksen aikakautena. Meillähän on suuria haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, niin että voimme vastata näihin haasteisiin. Meidän täytyy ryhtyä rohkeisiin ja innovatiivisiin toimiin niin, että voimme kattaa tulevat energiantarpeemme ja suojella ympäristöä. Iterhän tar- tarkoittaa tietä latinaksi. Se on, sillä on erittäin tärkeä tehtävä. Se, sen avulla halutaan puhdasta energiaa jokapäiväiseen käyttöön. ITER-hanke on yksi lupaavimmista ja haastavimmista ratkaisuista. Se tulee muuttamaan maailman energiakarttaa ja auttaa meitä torjumaan ilmastonmuutosta ja lämpenemistä. Ja tänään haluaisin jakaa aatoksianne kanssanne tästä hankkeesta. Se on tulevaisuuden ratkaisu. Voin kertoa teille myös uusien työpaikkojen luomismahdollisuuksista. Ja komissio tekee kaikkensa voidakseen varmistaa tämän hankkeen vakaan edistymisen. Tänään Euroopan unioni tuo yli 50 prosenttia energiastaan lähinnä kaasun ja öljyn muodossa. Sitä tuodaan etäisistä tai poliittisesti epävakailta alueilta. Tämänhetkisten trendien perusteella voidaan arvioida, että Tulevaisuudessa Euroopan unioni on 70 prosenttisesti riippuvainen tuontienergiasta. Samanaikaisesti meidän täytyy vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen, erityisesti viime vuoden Pariisin kokouksen jälkeen, kun me saimme uusia sitoum- velvoitteita. Me haluamme kestävän energiamiksin, Edelleenkin haluamme investoida uudistuvaan energiaan, mutta tarvitaan muitakin ratkaisuja, jotta voidaan saada äh, aidosti kestävää energiaa miksi tulevaisuudessa. Ja tämä fuusioenergia äh, antaakin, tarjoaa meille useita etuja. Ensinnäkin äh, riittävästi polttoainetta, sillä on pienet vaikutukset ympäristöön, kun CO2-päästöt ovat pien, pienemmät, turvalliset voimalaitokset, ei minkälaista ydinsulamisen vaaraa eikä radioaktiivista materiaalia tarvitse kuljettaa. Tällä tavalla vältämme myöskin radioaktiivisen jätteen jättämisen tuleville sukupolville. Tällä tavalla voimme saada kestävää energiaa tulevaisuudelle. Tämä hanke edellyttää erittäin tärkeitä investointeja mm, ja teknologiaa, ja meidän täytyy ratkaista tähän liittyvät ongelmat ennen kuin, kuin voimme tarjota fuusioenergiaa ja rakentaa fuusiovoimalaitoksia. Me voimme saada tämän aikaan ainoastaan kansainvälisellä yhteistyöllä niin, että saamme todellakin 8 prosenttia maailman GPTstä valjastettua käyttöömme. On erittäin tärkeää, että kaikki haluavat viedä eteenpäin ITER-hanketta. Yksikään maa ei yksin voisi näin laajaa hanketta toteuttaa yksinään. Meidän ei tarvitse odottaa, että lapsemme näkevät ITERin hyödyt. Me näemme niitä hyötyjä jo nyt esimerkiksi investointien, työpaikkojen ja kasvun saralla. Nehän ovat komission prioriteetteja. ITER eh, stimuloi teollista invest- teollisia investointeja muun muassa teknologian ja siviiliinsinööritoiminnan alalla, luo uusia työpaikkoja pk-yrityksille ja ylipäänsä vaikuttaa kasvuun. On tärkeää, että muistetaan myös, kuinka paljon uudenlaisia teknologisia komponentteja tarvitaan tämän ITER-hankkeen Ähm, toteuttamiseksi. Vuosina 2008-2015 Euroopan unioni on investoinut äh, tai investoijat ja äh, tutkimussopimukset ähm, ovat allekirjoittaneet lukuisia satoja sopimuksia. Ja äh, arvo on miljardia euroja. Me 300 eurooppalaista firmaa on hyötynyt tästä ja 60 tutkimuslaitosta ja niin edespäin ovat Euroopassa hyötyneet näistä sopimuksista. Ja ITRE-organisaatio on antanut muun muassa sopimuksen yhteisyritykselle, jota, johon osallistuu kaksi eurooppalaista yritystä ja yksi eteläkorealainen yritys. 174 miljoonaa euroa on pelissä Tokammakin rakentamiseksi. Kyse on installaatio järjestämisestä installaatiojärjestelmän rakentamisesta. Ja tulevina kymmenenä vuosina äm, tämä sopimus tulee luomaan äh, lukuisia uusia työpaikkoja ja ta- antaa meille mahdollisuuden Euroopassakin kilpailla ensiluokkaisten äh, high-tech-yritysten kanssa. Ja kun Ähm, halutaan luoda näitä tulevia reaktoreita, niin tarvitaan myös testauksia. Äh, ITER on äh, toteuttanut myös jätteiden prosessointi- ja robotiikkatestauksia itse fuusion testaamisen jälkeen. Tämä edellyttää taidokasta työpaikkaa erityisesti rakennusalalla ja ähm, siviili-insinööritoiminnan alalla. Ja tämä hanke on myös vaikuttanut työpaikkojen lukumäärään ja palvelusektorilla. Rakentamisen jälkeen, sen jälkeen kun näitä ITER-komponentteja on rakennettu, ja niin, niin äm, aletaan koota näitä uusia laitteita, mikä on omiaan luomaan ää, jälleen työpaikkoja ja muita etuja. Ää, tulemme myös toteuttamaan uusia demonstraatioita ja niille tietysti Eurooppa on paras paikka. ITER on kiinnittänyt koko maailman huomion ja sitä korostetaan myös viestimissä. ITER, ITERillä on kyllä ollut ongelmiakin, viipeitä ja kustannukset ovat nousseet sen jälkeen, kun hanke aloitettiin. Vuodesta 2015 alkaen ITER-osapuolten ponnistusten avulla on saatu vakautettua tätä hanketta ja viipeitäkin on lyhennetty. Tämän hankkeen mittavuus on äärimmäisen, se on äärimmäisen mittava, mutta suurin osa on sellainen, josta nimenomaan Eurooppa on vastuussa. Jos te käytte internettiin kotipaikassa Ranskassa, Kadarashissa, niin voitte omin silmin nähdä, kuinka suuresta hankkeesta on kyse. On tärkeää, että takarajoja noudatetaan jatkossa. ITER-organisaatio tiedottaa säännöllisesti itse osapuolia niistä etapeista, joita on asetettu, jotta viipeitä voidaan välttää. Ja haluaisin korostaa, että yli puolet näistä etapeista on jo toteutettu ja jäljellä olevatkin toteutettaneen aika ajallaan. On tärkeää, että interorg- interorg- organisaation hallintojärjestelmä on vakaa. Tämän lisäksi viimeisimmässä ITER-neuvostossa kesäkuussa päätettiin toteuttaa säännönmukaisia ähm, tarkastuksia ja tarkoitus on myös analysoida ITERin hallintoa. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä ehdotuksia ja kaikki ITERin jäsenet pitivät niitä hyvinä ja suostuivat niihin. Ja lopuksi mutta ei vähäisimpänä. Meillähän on EU-ssa oma virasto, fuusiovirasto, ja se aikoo ottaa käyttöön toimia, jotta voidaan puuttua potentiaalisiin riskeihin ja pitää kustannukset kurissa. Viime kesäkuussa puhuttiin nimenomaan kustannuksista ja budjetista. Tämä uusi virasto on siis asettanut uuden aikataulun ja kustannusarviot, ja nämä ovat omiaan ö, ö, petaamaan tietä ö, tätä ensimmäistä ö, seuraavaa etappia varten, joka tarkoittaa plasma, ö, ensimmäistä plasmafysiikkalaitoksen rakentamista. Ja 6,6 miljardia euroa on pelissä vuoteen 2020 saakka. Ja on ymmärrettävää, että rakentamistoimet ovat ehkä vieneet pidempään kuin aiemmin kuviteltiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ehkä tarkastella rahoitus puitteita vuoden 2020 jälkeen, mutta joka tapauksessa tämänhetkinen suunnitelma antaa meille hyvän pohjan tehdä poliittisia päätöksiä. Kaikki perustuu erittäin seikkaperäiseen analyysiin ja konsultaatioon ja Fusion for Energy-viraston panos on ollut merkittävä. Fusion for Energy tulee tekemään myös riippumatonta arviota tästä, tähän hankkeeseen. Ähm, ja tämän rinnalla äh, ITER-organisaatio tekee yhteistyötä äh, kotimaisten virastojen kanssa äh, ja pyrkii pitämään huolen siitä, että tämä ensimmäinen plasmalaitos valmistuu ajallaan. Euroopan unionin pyynnöstä ITER-organisaatio pohtii sitä, kuinka kustannuksia voidaan minimoida ilman, että edistystä vaarannetaan. Ja tämä uusi aikataulu tullaan esittämään ITER-neuvostossa tämän vuoden lopulla. Ja toivomme, että Euroopan unionikin tukee näitä uusia suunnitelmia. Komissio tulee kertomaan komissiolle ja neuvostolle säännöllisesti hankkeen etenemisestä. Ja on tärkeää myös se, muistaa, että valmistelemme jatkuvasti tai parantelemme näitä suunnitelmia jatkuvasti. Ja ensimmäinen tähän asiaan liittyvä kokous järjestetään ensi vuoden alussa. Johtopäätös. ITER on tulevan, tulevan, siis energian tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä kulmakivi ja sillä on kyllä kaikki edellytykset onnistua. Ja uusi suunnitelma ottaa huomioon ITER-osapuolten e, toiveet erityisesti ottaa huomioon myös rahoituksellisen kapasiteetin ja kaiken sen, mitä tarvitaan, jotta ITER-hanke voidaan mm, toteuttaa aikataulussa. Ja kaikkein tärkein kumppanihan on Euroopan unioni. Meidän kansainväliset kumppanimme tällä hetkellä tutkivat sitä, miten pitkälti tai miten vahvasti Euroopan unioni on sitoutunut tähän hankkeeseen ja ähm, pohtivat sitä, mitä vielä tarvitaan. Ja siksi pyytäisinkin teitä tukemaan tätä hanketta. On erittäin tärkeää, että taataan riittävä rahoitus, taataan riittävä rahoitus myös seuraavalle rahoituskaudelle. No. Äh. Kiitoksia herra komission jäsen puheestanne, joka oli erittäin tärkeä. Ja nyt keskusteluun, hyvät kollegat, jotka puhutte poliittisten ryhmien puolesta. Korkeintaan kaksi ja puoli minuuttia. Voisiko pyytää tätä teiltä? Herra Ryby, EPP. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle tästä puheenvuorosta esityksestä. Ennen kaikkea tässä on nyt kyse siitä, että tämä kansainvälinen sopimus ja kansainvälinen tutkimusprojekti vastaavasti toteutetaan kansainvälisellä tasolla ammattimaisesti. Siksi on tärkeää, että nämä rahoituspuitteet vastaavat kansainvälistä sopimusta Eh, ja niiden jatko siis. Eli mikä on tällä hetkellä tuon kansainvälisen konsortion neuvottelutilanne, kun ajatellaan aikaa vuoden 2020 jälkeen? Eh, onko mm, tulossa budjettileikkauksia vai mahdollisesti lisää rahaa ja mikä tulee olemaan näissä eh, budjettineuvotteluissa komission kanta? Sanoitte, että 50 prosenttia prosenttia äh, saadaan hoidettua. Meille parlamentissa olisi kyllä oikein hyvä, jos saisimme luettelon siitä, että mitkä hankkeet, osahankkeet on tosiaan toteutettu tähän mennessä ja mitkä äh, äh, ovat tulossa päätökseen tänä vuonna ja mitkä sitten vuonna 2017 niin, että voimme seurata tosiaan mekin osaltamme tilanteen kehittymistä. Luonnollisesti hanke on tärkeää energian tuottamisen kannalta, mutta myös äärimmäisen tärkeää ihan kansainvälisellä tasolla perustutkimukselle, ja siksi haluamme todella jatkossakin tukea tätä hanketta. Kiitos. Uh, thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia, kollega. Danica, Cham, ryhmän puolesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Kiitokset Kanjettelle. Te olette aina paikalla kertomassa meille viime kehityskuluista. Se, että tätä eurooppalaista projekteja, niin tärkeänä osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Sanoisin kuitenkin, että jää myös huolenaiheenne. Me tarvitsemme jatkuvaa rahoitusta, jotta ennustettavuus säilyisi ja että tavoitteet pysyvät näkyvissä. Olen myös samaa mieltä, että jotta Euroopasta tulisi jollakin alueella huippuosaaja, tai tämä on juuri yksi niistä alueista, joissa EUsta pitäisi tulla huippuosaajaa ei, näin ainoastaan komission näyttämien merkkien pohjalta, vaan me tarvitsemme myös riittävää rahoitusta. Odotamme, että komissaari tulee myös seuraavan valiokunnan kokoukseen kertomaan, mitä uutta on energiapaketissa. Siellä on neljä asiakokonaisuutta. Ehkäpä he voisivat lyhyesti puhua niistä suunnista, joihin ollaan menossa kestävän energian suhteen, energiatehokkuuden alueella ja rakennusten energiatehokkuudessa. Kiitos. Uh, thank you much, colleague. Kiitos kollega. SRn puolesta Toshanovski. pane Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin, samoin kuin kollegat, esittää komission jäsen Arjaskani ja teille kiitokset siitä, että olette tullut tänään vieraaksemme. Olen täysin vakuuttunut siitä, että ITER ja Galileo ovat kaksi kaikkein tärkeintä teknistä tutkimusprojektia, hanketta, joiden rahoitukseen Euroopan unioni osallistuu. Yksikään jäsenvaltio ei teknisesti tähän pystyisi, eikä myöskään inhimillisten voimavarojen taikka rahoituksen suhteen tähän pystyisi. Ja on hienoa, että ITERiin osallistuvat muutkin kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä tutkimushankkeita tällä hetkellä. Myös sen päättymisen jälkeen 2020 toivon, että Mm, jatkoa seuraa, koska on liian useita, ähm, liian monia tärkeitä tutkimushankkeita, jotka vielä ovat edessämme. Kaikkea ei vielä ole ratkaistu tai saatu valmiiksi. Siksi rybihin tavoin minäkin esittäisin yhden kysymyksen tai kun ajatellaan näitä tutkimuksen riskejä, vaaroja, niin ainahan jotain näitä riskejä liittyy, jos luulemme, että kaikki on ihan kunnossa, niin ää, äh, äh, Toki, toki, mutta nythän me emme tiedä, miten plasma vaikka vaikkapa käyttäytyy, sitten on nämä eristekysymykset, monet tekniset kysymykset, jotka vielä ovat ratkaisua vailla. Siksi kollegojen tavoin haluaisin mielelläni eh, ensinnäkin selkeän eh, rahoitus eh, puitteiston sille, että paljonko rahaa vielä tarvitaan, että saadaan tämä hanke saatettua päätökseen kunnialla en tässä nyt halua tietenkään vain katsoa menneisyyteen, mutta kyllä menneisyyden virheistä täytyy oppia. Minä uskon, että ydin fuusio on äärimmäisen tärkeä asia ja mielestäni tämä on todella lippulaivahanke Euroopalle. Se on äärimmäisen tärkeä tulevaisuudellemme ja näin ollen on velvollisuutemme huolehtia sen pitkäaikaisesta rahoituksesta. Kiitos. Alde. Joo, äh, oikein hyvää päivää, Eera että Olemme täysin samaa mieltä kanssanne siitä, etteikö äh, ydinfuusioalalla Euroopan tulisi olla johtavassa roolissa, mutta edelleen tämä on tulevaisuuden hanke, tulevaisuuden haaste. Ensin, jos kaikki onnistuisi ja kaikki sujuisi äh, kuin tanssi vain, niin siltikään mitään ei, lopullista tulosta ei olisi ennen vuotta 2040 käytettävissä. Nyt tarvitaan muita puhtaita energianlähteitä käyttöön nopeammassa aikataulussa ja kysyisinkin teiltä komission jäsenenä esimerkiksi Espanjan eh, unionin jäsenvaltio Espanjan tilanteesta, joka on Ukraina ja Portugalin kanssa eh, ainut maa itse asiassa, joka 2015 lisäsi uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Uh, thank you very much, madam. Kiitos kommenteista. Maradoni. Vihreät. I think I have just... Minä tulin vasta tänne paikalle. Olisi väärin minun puolesta sanoa mitään. Mieli tekisi, mutta tuli liian myöhään puhumaan. Kiitos. Uh, so, madam... Ernst. Luen puolesta seuraavaksi. Kiitos oikein paljon. Onpa, olipa mukava kuulla esityksenne. 51 hän jo tehtiin ensimmäiset yritykset. Nyt ollaan äh, vuodesta 2016, eli aika pitkä historia tässä jo takana, ja minulle ei nyt ole ihan selvää tämä kaikki. Eli mikä tämä tilanne nyt oikeastaan on? Puhuitte siitä, että ollaan hyvällä tiellä, ja parannuksia on saatu aikaa hallintojärjestelmää ja muuta. Teknisesti tässä kuitenkin eh, lukemani mukaan on suuri ongelma. Eh, siis tarvitaan 100 miljoonaa celsiusastetta ja plasma, ja plasma täytyisi eh, pitää tietyssä olomuodossa, ja kun ajatellaan näitä korkeita lämpötiloja, niin sitten tämä on suuri ongelma. Mikä, mikä tämä tilanne nyt oikein on? Nyt puhutaan sitten jo vuodesta 2050, ja tämä aikakysymyskin mielestäni on kyllä ongelmallinen. Eli mikä on nyt tilanne tällä hetkellä ja minkälaisesta aikataulusta nyt voidaan rehellisesti puhua? Eikö olisi järkevää nyt satsata uusiutuviin energialähteisiin, investoida niihin eh, tämän valtavan hankkeen eh, sijaan, valtavan hankkeen, jonka lopputuloksesta ei ole mitään varmuutta? Uh, thank you very much, madam. Kiitos. Kappaleena. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenen esityksestänne. Aivan oikein totesitte, että ITER on yksi eh, maailman eh, suurimmista ja tärkeimmistä eh, tutkimushankkeista. Se on äärimmäisen tärkeä tutkimuksen alan kansainväliselle verkostoitumiselle myös. Ja Eurooppa, tietenkin Euroopan teollisuus hyötyvät valtavasti siitä, että tämä tutkimus tapahtuu juuri Euroopassa myös pk-yrityksemme hyötyvät. itere neuvostohan tänä vuonna kesäkuussa vahvisti uuden toimintasuunnitelman ja aikataulusuunnitelman. Ja nyt kai vaikuttaa aika mahdolliselta jopa tämän uuden aikataulu, tässä uudessa aikataulussa pitäytyminen. ITER-neuvosto on nyt sitten asettanut välitavoitteet marraskuulle 2050 ja itse asiassa monet välitavoitteet on jo toteutettukin. Ja nyt menneisyydessä on ollut valtava joukko ongelmia, lukuisia ongelmia. Jopa 2014 ITER vastuuvapaus evättiin täällä Euroopan parlamentin valiokunnassa, kontvaliokunnassa ja nelisen miljardia on ylittynyt tämä mm, budjetti ja aikataulukin on aika pitkälti viivästynyt. Silti tämä on äärimmäisen tärkeä perustutkimuksellemme. Ja nyt minulla olisi pari kysymystä. Tehän tiedätte, että on esimerkiksi tokamak, suurteknologia, fuusioenergiaa varten Max Planck-instituutti 19 vuodessa yhdellä miljardilla eurolla aikoo tämän toteuttaa ja tätä kautta sitten tuotetaan plasmaa. Olisiko jotain yhteistyömahdollisuuksia? Seuraako ITER-neuvosto tuota Max Planck-instituutin ehdotusta. Sitten on tietenkin Yhdysvalloissa muun muassa Free Alpha Energy, joka houkuttelee yksityistä rahoitusta perustutkimuksen rahoittamiseksi. Voisiko, tai voitaisiko iteria rahoittaa myös yksityisellä rahoituksella tulevaisuudessa? Kiitos. Uh, thank you, madam. Kiitoksia. François Gostet, paljon kiitoksia. Puhun ensiksi kiittääkseni ja komission sen Ariskan Jette ja hänen omistautumisestaan näin tärkeälle aloitteelle. Se on tärkeää EUlle, se on tärkeää koko maailmalle, tämä kansainvälinen projekti. Hän on aina omistautunut kaikissa oloissa tukemaan tätä projektia, mikä ei ole helppoa, kun ajattelee kulujen kasvamista – mikä on väistämätöntä, kun on näin pitkän aikavälin projekteja, vaikka tarkkaan pyrkisi projekteja johtamaankin, väistämättä on ennakoimattomia kustannuksia. Donc merci. Moi je rappelle que... Muistutan teitä, että tämä on kansainvälinen projekti, joka on perustava EUlle. Se on iso rahoittaja, 45 prosenttia, 45,5 prosenttia säkeen muistan mukaan, mutta mutta EU myös isännöi reaktoria alueella, mikä on hyvin tärkeää. Tämän fuusioprojektin lisäksi tässä syntyy valtavasti uutta tieteellistä tietoa, teknologiaa ja innovointia, jotka palvelevat monilla muilla teollisuussektoreilla. Meillä on paljon kumppaneita, Yhdysvallat, Korea, Japani, Venäjä, Intia, Kiina – Haluaisin tuntea, miten te koette kansainvälisten kumppaneittemme asennoitumisen. Onko heillä samaa tahtoa projektin edistämiseksi? Ja hyväksyttekö ne sattumaan varaiset tekijät, joita tällaisiin projekteihin liittyy? Kiitos. Pipa. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Komissaarit ovat joustavia, jäsenetkin ovat joustavia ja kun tässä nyt tulevien kahden viikon aikana on äärimmäisen tärkeitä asioita tuloillaan. Niin käytän tilaisuutta hyväkseni ja esitän kysymyksen. Komission jäsen lähipäivinä esittelette energiatehokkuusdirektiivin uudistusehdotuksen. Euroopan parlamentti on äh, kirjoittanut äh, noin kaksi kuukautta sitten, kolme kuukautta sitten tästä mm, tekstin. Komission laskelmat olivat äh, tietojemme pohjana, että vuoteen 2020 ei päästä energiatehokkuustavoitteeseen. Tiukoille menee, mutta ei päästä. Nyt on annettu toimeksi tutkia tutkimus, äh, jonka tulokset ovatkin yllättäen, että 2014 jo energiatehokkuus äh, tavoitteeseen päästiin. Tuolla nämä tavoitteet vasta asetettiin. Tämä on aivan hullua. Meidän mietintömme on kirjoitettu väärin tietoihin perustuen ja nyt äh, kysyisinkin teiltä, mitä lähipäivinä mm, aiotte tehdä? Eli vedättekö takaisin tai estättekö tämä energiatehokkuus ehdotuksen julkaisemisen ja tarkastelette sitä uudelleen vai jatkatteko niin kuin ei mitään? Benito Ziluaga. Benito Ziluaga. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kun puhutte ITER-hankkeesta, tuntuu siltä kuin puhuttaisiin jostain äh, ihme lääkkeestä, joka tulee äh, tuomaan meille energiaa, äh, säästön, turvallisen energian, se estää ilmastonmuutoksen, luo työpaikkoja, todellinen ihmelääke. Tämä on, tämä on tällainen myytti, että me luomme nyt sellaisen energianlähteen, joka on loppumaton ja täysin puhdas. Kuitenkin, kun ajatellaan tätä teknologian tilannetta, niin siinä on aika paljon näitä tuntemattomia tekijöitä edelleen. Eli tässä niin maantieteellisesti kuin taloudellisestikin pannaan tosiaan munat yhteen koriin, keskitytään Mm, ja tämä on kyllä varsin tehotonta. Kun puhutaan tämän teknologian eh, niin kutsutusta puhtaudesta, se on mielestämme kyllä suhteellista. Kun ajatellaan konventionaalista ydinenergiaa, niin eh, aivan varmasti tulee myös eh, mm, Eh, sama tapahtuma Niterin eh, suhteen 39 eh, vuotta menee reaktorin puhdistamiseen ja se tulee tuottamaan raskasmetallijätettä aivan valtavan määrän, joten ö, tässä on kyllä aikamoisia epäilyksiä ja komission jäsen kysyisinkin teiltä, että tiedättekö te, mikä tulee olemaan kilowattitunnin lopullinen hinta, kun otetaan huomioon myös radioaktiivinen jäte, jota fuusioenergiastakin tulee syntymään. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Oi, kiitoksia kollega. Ymmärtääkseni siinä oli puhujalistaa. Ja nyt käännymme komissaarin puoleen. Kiitos kiinnostuksesta projektiin. Pyrin vastaamaan, mutta ensin sanoisin, Rubikerille ja mulle, että ja Grostetille myös. Kaikkien iter sitoutuminen tähän projektiin, se tuli selkeäksi 2016 huhtikuun iter kokouksessa. Jokainen iter on pitänyt huolta, että ITERin budjetti pysyy pystyssä. Kaikilla on kiinnostusta osallistua projektiin, koska mikä maa yksin ei kykene tukemaan tällaista projektia. Kuten muistatte, vastuu ITERistä komissiossa – ei ollut selkeä pari vuotta sitten. Nyt se on selkeästi minun vastuulla. Ja aluksi me halusimme pitää huolta, että projektin johdossa on tapahtunut parannuksia. Ja nyt meillä on laadullisesti uudenlaista johtamista. ITERin organisaatiossa on tapahtunut muutoksia – jotka uusi johtaja on ottanut ohjelman osana. Ja mikä on erittäin tärkeää, on vahvistettua yhteistyötä ITER-organisaation ja kansallisten virastojen kanssa tarkoituksena luoda Kanadan projektissa paikan päällä tiimejä sitten. Ja, ja meillä oli realistinen aikataulu joka iter ja kansallisvirastot yhdessä laativat ensimmäistä kertaa. Se on ihan loogista, että projektit laativat yhdessä tämän. Ja tämän prosessin täytäntöönpano tapahtuu osana robustia riskihallinta ja meillä me etenemme virstanpylväät. Tänä avulla virstanpylväät auttavat ennakoimaan ongelmia. Itäneuvoston 2015 kokouksen asettamat virstanpylväät. Niistä on saavutettu yli 50 prosenttia, kuten totesin. Minulta on pyydetty projektiin luettelu. Tarjoamme kaikki relevantin informaation, osoittaakseni mitä olemme saavuttaneet. Sitten oli täsmälleen kysymys, kuinka paljon niitä maksaa jossain aikataulussa. Ja aikataulustakin on ollut kysymyksiä. Aikataulut ovat selvät. 2025 ensimmäistä plasmatuotantoa varten 35, että projekti on täysin toiminnassa. Koko käteismäärä, koska täytyy tehdä erää käteistuen ja sitten niin tarvikkeessa tarvinnut tukin niin käteismaksut ovat 2016-2025 ITER-organisaation mukaan 5,5 miljardia euroa 2015 hinnoin. Ja kuten täällä todettiin, EU maksaa sitä 45 prosenttia. Mutta EU täytyy myös rahoittaa omat luontoispanoksensa aporttinsa – Itä-sopimuksen mukaan nämä tavarat ja hyödykkeet, se vaikuttaa uusi aikataulu. Ja niiden arvo täytyy laskea uudelleen. Ja me tällä hetkellä laskemme uudelleen EU-tavara- ja palvelupanoksen arvon. Ja tällä hetkellä me laskemme sitä monimuottisessa aikataulussa 2020 20 asti. Ja sitten kun meillä on data lähetämme sen parlamentille. Komission takia tehdään erittäin täsmäinen analyysi budjettiviranomaisten kanssa uusista rakennuskustannuksista. Euroa, että me täytyy myöskin hyväksyä tämä projektin uusi lähtötaso. Tämä tapahtuu hyvin pian. Oliko se marraskuussa? Marraskuussa sen jälkeen rupeaa rupeamme olemaan valmiita estelemään dataa. Rapon set. Kysy, että meillä tämä on toiminnassa. 2035. Tämän uusien aikataulujen mukaan. Se olisi tosiaan 2040. Samoin kysyitte Espanjan uusiutuvien energian lähteiden käytöstä Eh, Espanjaa ja Espanjassa ja koko Euroopan unionissa on 20 prosentin uusiutuvien energianlähteiden tavoite. Meillä on koko joukko uusiutuvia energianlähteitä, jotta tähän 20 prosenttiin päästään. Komissio on ollut huolissaan siitä, että Espanja ja 27 muuta jäsenvaltiota täyttäisivät, pääsisivät tavoitteeseen ja siksi olemme julkaisseet ja pian niin itse asiassa keväällä julkaisemmekin tarkat tiedot Mm, viimeisimmät tiedot äh, siitä, että nähdään missä eri jäsenvaltioissa mennään tällä hetkellä. Uusiutuvat äh, energianlähteet äh, ovat paitsi aurinko, energia tai tuulienergia myös biomassa muun muassa. Espanjan ja muiden jäsenvaltioiden kohdalla esimerkiksi biomassan käyttö on todella nousussa ja aiemmin ei oltu vielä hyväksytty sen kestävyyskriteereitä, mutta nyt kun me olemme niistä sopineet, niin keväällä täytyy sitten katsoa, mikä on jäsenvaltioiden tilanne kaiken kaikkiaan. Ja me teemme kaikkemme sen puolesta, että kaikki jäsenvaltiot pääsisivät näihin tavoitteisiin. Sitten täällä puhuttiin myös energiatehokkuudesta ja e, ehdotuspaketistamme sen suhteen. Totta on, että todennäköisesti kaikkein monimutkaisin ala yhteisölainsäädännön kohdalla on tuo energiatehokkuus alaa. Mehän olemme tehneet eh, siitä ehdotuksen mm, liittyen myös rakennusten energiatehokkuuteen. Ja jäsenvaltioilla on ollut koko joukko ongelmia. Eh, komissio itse asiassa nostaa rikkomuskanteen kaikkia niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole sisäisiä määräyksiään vielä muuttaneet eh, tämän ehdotuksen mukaisiksi. Sitten Täällä kysyttiin siitä, miten lasketaan kustannukset. Me olemme itse asiassa tätä nettisivua jo perustamassa ja tämän jälkeen nähdään sitten mikä on eri hankkeiden tilanne ja mikä on eri hankkeiden taloudellinen toteuttamiskelpoisuus. Todennäköisesti nämä tullaan sitten hajauttamaan ydinalallakin. Pystymme toteuttamaan hyvin tarkkoja laskelmia siitä, mikä on vaikkapa uuden ydinvoimalan kokonaiskustannus ja mikä on kilowattitunnin hinta. Meidän täytyy luonnollisesti ymmärtää, että eri hankkeet ovat erilaisia ja niiden tuottama jäte on tietenkin erilaista ja se on pitkän aikavälin kysymys. Samoin sitten paitsi että tosiaan täytyy laskea perustamisriskit, täytyy tietenkin ajatella pitkän aikavälin riskejä ja otan tämän huomioon, ne kyllä kirjan sen tässä ylös. Sitten tässä on esitetty kysymyksiä, jotka liittyvät kun komissio ja monet jäsenvaltiot ovat äh, tukeneet ITERiä ja äh, rahoittaneet sitä. Tämähän on aivan ainutlaatuinen hanke, jos hallitukset äh, ja jäsenvaltioiden budjetit eivät olisi olleet mukana, niin ne olisi ollut täysin mahdotonta eh, saada tällaista aloitetta jaloilleen. Siis se on todella koordinoitu ja eh, kehitetty yhdessä eri jäsenvaltioiden ja teollisuuden alojen kanssa. Tämä on äärimmäisen monimutkainen prosessi, kun puhutaan vaikkapa eh, uusiutuvista energianlähteistä, niin on nähty erilaisia elementtejä, kuten niihin liittyvät hinnat ja tariffit ja kustannukset. Ja nyt me sitten näemme, että eh, itse asiassa ilman julkistakin tukea uusiutuvat energianlähteet ovat yhä kilpailukykyisempiä ja pian pystyvät seisomaan ihan omilla jaloillaan. Ja nyt meillä on sitten selkeä käsitys eh, niiden eh, kustannustilanteesta ja aivan ilmeistä on, että vuoden 2020 jälkeen seuraavassa rahoituskehyksessä eurooppalaista budjettia täytyy tietenkin sitten taas hienosata tältä osin. Sitten kysyttiin muista läpimurtoteknologioista. Me olemme itse asiassa kehittelemässä muitakin, Horisontti 2020, ja meille tulee uusi niin viimeisin eh, Junckerin suunnitelma, jossa on merkittäväkin eh, mahdollisuuden ikkuna liittyen eh, puhtaaseen energiaan ja ilmastotoimiin ja luonnollisesti on sitten mahdollista myös rahoittaa tätä kautta muita hankkeita. 40 prosenttia itse asiassa voidaan käyttää ilmastotoimiin puhtaaseen energiaan ja siis kaikkeen sellaiseen energiaan, jota voidaan hyödyntää ilmastotavoitteisiin pääsyyn. Me komissiossa olemme erittäin tiiviisti mukana näissä hankkeissa uuden johdon valinta muun muassa ja niin edelleen. Ja olemme hyvin, hyvin tyytyväisiä siihen, että tässä luonnollisesti otetaan, otetaan ja käykää vierailulla, siis tämä on aivan, aivan, aivan ainutlaatuinen kohde. Käykää parlamentin jäseninä, saatte varmasti paljon, paljon tietoa ja tällä hetkellä kun tehdään työtä muun muassa magneettien ja tyhjiön, mm, mm, tyhjöiden kanssa. Siis tämä on todella, todella uskomatonta ja vaikuttavaa. Tämä voi olla valtava läpimurto, koska jos me pystymme tuottamaan järkevään hintaan puhdasta energiaa, niin luonnollisesti – tilanne paranee, mutta emme me tietenkään unohda energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä, emmekä ilmastotavoitteita. Me teemme tämän kaiken yhtä aikaa ja samalla ottaen huomioon tämän kaiken ja komissio on erittäin erittäin sitoutunut tähän hankkeeseen, mutta älkäämme unohtako myöskään sitä, että meidän täytyy tätä energiaa sekoitustamme miksiämme Äh, ravistella, ottaa huomioon esimerkiksi äh, vetyakut tai äh, ylipäätään energian varastoimissa hankkeet ja niin edelleen. Ja myöhemmin tulemme tekemään ehdotuksia energiaunionin suhteen ottaen huomioon hyvin, hyvin laajalti nämä eri kysymykset. Ja energiatehokkuus saattaa tulla tässä jo etukäteen ja ainut ehdotus, joka tulee ensi vuonna, on autojen hiilidioksidipäästöt, joten todennäköisesti Euroopan parlamentilla on ensi vuonna käsitteillään koko tämä paketti, jolla ilmastotavoitteisiin päästään. Kiitos. Of course they are the most important question. Kiitoksia kovasti. Tärkeimpiä kysymyksiä ovat tietysti päivämäärä, koska hanke saadaan päätökseen. No sitähän on vaikea arvioida. Kyse on tieteellisestä hankkeesta. Raha on sekin tärkeää. ITRE-valiokunnassa olemme vakuuttuneita tästä hankkeesta. Enemmistö meistä olemme vakuuttuneita. vakuuttuneita. Ehkä tämä e, tilanne ei ole sama muissa parlamentin valiokunnissa, esim. budjettivaliokunnassa, KKBYssä, muutamissa muissa. Mutta Itressä varmasti saadaan suuri tuki. Erityisesti kun 24.10. on maanantai, tulen lähet- maanantaina ja tulen lähettämään teille tietoa. Me tulemme järjestämään erityisen vierailun Iterissä niin, että voimme omiin silmin nähdä, mistä on kyse. Jos luettelossa on liian monia ihmisiä, niin voimme järjestää myöhemmin toisen vierailun. 24. lokakuuta on siis maanantai Strasburgin istuntoviikon maanantai, joten teidän tulisi olla paikan päällä jo sunnuntaina 23. päivä illalla. Voimme jo tavata ja keskustella joistain asioista. Tästä koituu varmasti mielenkiintoinen vierailu ja voimme myös vastata sen jälkeen kollegoille, kysy, kollegoiden kysymyksiin. Joskushan kollegat ovat protestoineet, eivät halua rahoittaa ene, vielä, vieläkin enemmän tätä hanketta, mutta ITRElle tämä, on, tämä ITER on erittäin tärkeä hanke, joten kyllä rohkaisisin teitä kaikkia matkustamaan Ranskaan 24.10. itse ITERissä ja 23. voisimme olla jo Strasburgissa. Eli allekirjoittakaa, luet, laittakaa nimenne luetteloon. Kaikki on valmista. Eli Strasburgista meillä on sitten suora lento. Joten kiitoksia kovasti komissaarille. Pyytäisin teitä kaikkia, joita tämä asia kiinnostaa. Niin kollegat, seuraava kokous järjestetään 12-13. lokakuuta aamupäivällä ja iltapäivällä. Tuollahan on myös mini-istuntoviikko. Eli kahden päivän kokous aamu- ja iltapäivällä. Tuolloin äänestetään, on myös koordinaattoreiden kokous, paljon keskustelua on tiedossa, joten nähdään ihan pari viikon kuluttua. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia vielä komissaarille.